Ekon valiokunnan päätöksen jälkeen välisten neuvottelujen käynnistämisestä säännön 69c kohdan yksi mukaisesti. Keskiviikkona ensimmäinen helmikuuta en ole saanut tästä mitään lisäilmoituksia. Eli kun määräaika umpeutuu,